Okay. No niin, kollegat. Meidän pitäisi nyt aloittaa, sillä meillä on tässä aika vähän aikaa ja komission jäsen odottaa. Meidän täytyy aloittaa. Tämä on hyvin tärkeä kohta, kohta yhdeksän. Me käymme keskustelua kahdesta tärkeästä tiedonannosta, jotka komissio esitti viime viikolla. Nämä ovat todella tärkeitä meidän valiokunnallemme. Yksi on AKT EU kumppanuudesta 2020 vuoden jälkeen ja toinen on eurooppalaisen kehityspolitiikan eurooppalaisen konsensuksen tarkistaminen. Ja komission jäsen Mimitsa tulee kertomaan meille näistä kahdesta tiedonannosta. Kuten tiedätte, me olemme hyväksyneet AKTn osalta Norbert Noiserin mietinnön. Ja katsomme myöskin tätä. Tämä ei ole, tai ei eroa kovinkaan paljon – siitä, mitä parlamentti on asian suhteen sanonut. Me tarvitsemme uuden suhteen AKT-maiden kanssa vuoden 2020 jälkeen. Ja totta kai konsensus on äärimmäisen tärkeä. Meillä on uusi kansainvälinen kehys 23 kestävän kehityksen agenda. Meidän täytyy muuttaa konsensustamme ja tarkistaa sitä laajemmaksi. Meillä oli varapuheenjohtaja Mogherini keskiviikkona Strasbourgissa avoimessa koordinaattorin kokouksessa hän puhui strategisesta puitteistosta, missä EU tällä hetkellä työskentelee. Ja tästä globaalista strategiasta myöskin siellä kävimme keskustelua. Meillä on asiakirjamme, esittelemme ovat paikalla, joten komission jäsen annan teille puheenvuoron ja kiitoksia paljon, että olette täällä, niin kuin aina. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat. Tavallisen tapaan on oikein suuri ilo, että saan kutsun tähän valiokuntaan. Me olemme olleet jatkuvassa yhteydessä liittyen molempiin aiheisiin, eli tähän uuteen konsensukseen ja 2020 jälkeisen ajan yhteistyöhön Karvian Tyynymeren Afrikan maiden kanssa. Molemmissa näissä asioissa on päästy tärkeään vaiheeseen, eli nyt meillä on todella hyvä mahdollisuus keskustella jatkosta. Kuten varmasti tiedätte, viime viikolla komissio hyväksyi ehdotuspaketin, jossa olivat mukana nämä kaksi tiedonantoa ja myös kolmas asia oli siinä mukana. Ja siinä luotiin laaja katsaus kestävään tulevaisuuteen, jotta 2030 agenda saataisiin täytäntöönpantoa sekä kotona EU:ssa että ulkopuolella, ulkoisissa toimissa ja kehitys toimissa. Minä olen tutustunut mielenkiinnolla tähän teidän mietintöluonnokseen, joka muutama päivä sitten vasta julkaistiin. Ja haluaisin kiittää eh, edustaja Söntä Noiser tästä mietinnöstä. Myös äskettäin tullut päätöslauselma Noiserin ehdotuksesta lokakuussa, joka koski akotisuhteiden tulevaisuutta, oli mielenkiintoinen. Oli hyvä nähdä, että molemmissa tapauksissa meidän ajattelutapamme on hyvin samanlaista. Nyt en mene kovinkaan pitkälle näin yksityiskohtiin, koska valiokunnalla on jo ollut paljon mahdollisuuksia puhua meidän ehdotuksiemme sisällöstä myös meidän kokouksessamme syyskuun lopulla ja viime viikolla korkean edustajan kanssa. Sen sijaan haluaisin keskittyä sellaisiin aiheisiin, joiden osalta voimme saada aikaiseksi yhteistä työsarkaa. Jos ajatellaan ensinnäkin tätä konsensusta, niin on hyvä nähdä tästä teidän mietintöluonnoksestanne, että yhteisymmärryksen aikaansaaminen liittyen kollektiiviseen kehitysajatteluun on yhtä tärkeää parlamentille kuin komissiolle. Ja se, että pidätte uutta konsensusta oikea-aikaisena ja tarpeellisena. Komission ehdotuksen tarkoituksena on antaa eh, pohja yhteiselle katsantokannalle ja vastataan 2030 agendaan, vastataan niihin haasteisiin, joita tulee globaalista yhteenliitetystä maailmasta tämä on sekä toimielinten että jäsenvaltioiden toimintapuitteisto, joka antaa nyt selkeät selkeän viestin siitä, että EU on valmis olemaan edelläkävijä maailmanlaajuisesti ja annetaan malli hyvinvoinnista. Tämä on hyvä vaihtoehto tälle populistiselle ja eristäytymisretoriikalle, joka valitettavasti tuntuu valtavan alaa monessa paikassa ympäri maailman. Meidän ehdotuksessamme keskitytään erityisesti kehityksen tekijöihin, päätekijöihin, eli sukupuolten väliseen tasa-arvoon, nuorisoon, kestävään energiaan ja investointeihin ja ilmastonmuutokseen. Näihin aiheisiin puututaan myös teidän tekstissänne. Tämän kaiken keskiössä on tietysti meidän yhteinen tavoitteemme päästä eroon köyhyydestä. Ehdotuksemme on, että uusi konsensus lähtee liikkeelle viidestä eh, ajatuksesta People, Planet, Prosperity, Peace ja Partnership. Nämä ovat kaikki p alkavia sanoja. Eli näin korostetaan sitä, että nämä tavoitteet liittyvät toisiinsa ja meidän toimimme pitää myös olla samanlaisia. Ja tässä mielessä politiikan johdonmukaisuus jota tässä valiokunnassa on kovasti vaadittu, on keskeisellä sijalla uusi konsensus. Sen on paneuduttava systemaattisemmin kaikki näihin alueisiin, jotka liittyvät jotenkin kehitykseen, mukaan lukien humanitaarinen politiikkamme, kauppapolitiikkamme eh, ja turvallisuus- ja muuttoliikepolitiikkamme. Olemme myös sitä mieltä, että on otettava käyttöön kaikki mahdolliset kumppanuustyypit ja täytäntöönpanokeinot. Minä aion tehdä kaiken voitavani, jotta EU-jäsenvaltiot saataisiin toimimaan sitoumuksensa mukaisesti ja antamaan 0,7 prosenttia bruttokansan tulosta viraisen kehitysapuun ja jotta päästäisiin niihin erityisiin eh, tavoitteisiin, jotka koskevat vähiten kehittyneitä maita. Ja samanaikaisesti tarvitaan erilaisia kumppanuussuhteita keskituloisiin maihin, jotta voidaan huomioida epätasa-arvo sekä kumppanimaiden sisällä että ulkopuolella ja pitää huomioida myös yleinen julkinen hyvä. Ja kuten aivan oikein sanoitte, meidän on päästävä pidemmälle kuin vain virallinen kehitysapu ja otetaan muitakin eh, rahaa, rahoja, mahdollisia varoja käyttöön, yksityiset ja julkiset rahoitusvälineet. Me tarvitsemme oikeanlaista politiikkaa, että voidaan käyttää oikein näitä resursseja. Meidän ehdotuksemme koskien Euroopan ulkoista investointisuunnitelmaa ovat hyvä esimerkki tästä innovatiivisesta lähestymistavasta. Ja lopulta sanoisin, että olen myös kanssani samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava, että kehitys on tehokasta, ei ainoastaan apu. Ja siksi ehdotamme tapoja, joilla voidaan edistää koordinoidumpaa EU- ja jäsenvaltio lähestymistapaa. Me tarvitsemme myös lisää yhteisiä toimia, lisää yhteistä ohjelmointia toisin sanoen on tehtävä enemmän ja eri tavalla ja paremmin. Ja jos sitten ajatellaan Afrikan, Karmeen ja Tyynemeren valtioiden eh, tulevia suhteita EUn kanssa, tämä on ensimmäinen uusi tapa panna täytäntöön eh, globaaleja paradigmeja. Meidän yhteinen tiedonantomme siinä kerrotaan näistä perusperiaatteista, joille halutaan uudistettu kumppanuus perustaa. On hyvä, että olemme samaa mieltä siitä, että AKT-EU-yhteistyö on arvokasta aikaansaannosta ja siinä on melkein 110 maata mukana ja 105 miljardia ihmistä yhteisissä puitteissa ja myös lähdetään liikkeelle yhteistä periaatteesta eli demokratiasta, rauhasta, ihmisoikeuksista, hyvästä hallinnosta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Nämä ovat jatkossakin samat meidän yhteistyömme kumppanuussopimuksen puitteissa. Sillä on pystytty paljon pääsemään eroon köyhyydestä ja edistämään rauhan rakentamista ja hallinnoimaan konflikteja. On saatu AKT-maat mukaan maailman talouteen, mutta samalla kun voimme kiittää itseämme näistä menestysseikoista, meidän on ymmärrettävä, että pitää olla myös kriittisiä ja on myönnettävä, että kumppanuus AKT-maiden kanssa ei ole toteutunut aivan täysin. Ja siksi kotonon sopimuksen loppu on ainutlaatuisen hyvä mahdollisuus uudistaa meidän suhteitamme tähän maaryhmään. Meidän on varmistettava, että olemme joustavampia ja vastaamme paremmin tarpeisiin ja että meillä on selvemmät tavoitteet jatkossa. Ja siksi ehdotammekin, että pidämme yllä kat- tavan eh, yleissopimuksen, jossa on kolme erillistä kumppanuutta Afrikan, Karvian ja Tyynemeren valtioiden suuntaan. Tässä tarvitaan eh, sateenvarjo, joka on kevyt ja jossa josta käyt ilmi periaatteet ja perusajatukset, yhteiset arvot, jotta voidaan paremmin käyttää eh, hyväksi yhteistyötä globaalilla areenalla. Ja sitten nämä kolme alueellista kumppanuutta kaipaavat selkeää vahvistusta ja laajennusta. Tarvitaan räätälöidyt prioriteetit lähten liikkeelle kustakin kunkin ominaispiirteistä. Olemme myös samaa mieltä siitä, että pitää huomioida mantereen laajuiset ja alueelliset eh, järjestöt, jotta tämä kumppanuus voi edetä, on huomioitava useita seikkoja. Ensinnäkin parlamentin tavoin olemme sitä mieltä, että kumppanuuden on ankkuroiduttava eh, velvoittavan sopimukseen, koska siitä saadaan enemmän sitoumuksia. Ja on tärkeää, että on sopimusvelvoitteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja toisaalta mm, meidän on saatava aikaiseksi yhteyksiä muihin maihin, joiden kanssa meillä on samoja intressejä, erityisesti Pohjois-Afrikan maihin ja sitten pieniin kehittyviin saarivaltioihin, jotka eivät vielä ole mukana akt ryhmässä. Ottamalla nämä maat mukaan me voimme vaikuttaa enemmän johdonmukaisemmin sellaisiin asioihin, joita jotka meitä kaikkia kiinnostavat. Jos ajatellaan uusia maita, meidän varm- on otettava mukaan kaikki toimijat, kaikki sidosryhmät, kaikki alueellisen ja paikallisen hallinnon tasot, kansalaisyhteiskuntaa, talous- ja sosiaalikumppanit ja yksityinen sektori. Tietysti tämän kumppanuuden tuelle tarvitaan oikeanlaiset institutionaaliset puitteet, joiden pohjalta voidaan nopeammin tehdä päätöksiä ja myös tehokkaammin. Me tarvitsemme nyt vahvan poliittisen sitoumuksen, joka pohjautuu 2030 agendaan. Meidän lähtee liikkeelle tasa-arvoisesta kumppanuudesta. Ja sitten viittaisin myös lyhyesti tulevaisuuteen. Kuten tiedätte, kotonon sopimus menee 2020 helmikuussa umpeen. Tämä tarkoittaa sitä, että 2018 pitäisi aloittaa neuvottelut. On, olisi hyvä neuvoston kanssa saada aikaiseksi 2017 vuoden aikana neuvottelusuuntaviivat ja konsensuksen osalta toivottavasti päästään nopeasti eteenpäin yhteisen tekstin suuntaan, että voidaan saada aikaiseksi 2017 ensimmäisellä puoliskolla yhteinen julkilausuma. Seuraavan kuukausien aikana pitää tehdä läheistä yhteistyötä neuvoston kanssa, jonka tarkoituksena on vahvistaa konsensusteksti 19. toukokuuta kokouksessaan jos parlamentti voi pysyä tässä samassa aikataulussa lopullisen vahvistamisen osalta, niin näin voisimme yhteisen julistuksen allekirjoittaa kesäkuussa ehkä Euroopan kehityspäivien aikana. Näin saisimme tärkeän asian, jota voitaisiin viedä eteenpäin sitten YKssa, New Yorkissa. Parlamentin rooli on tärkeä, kun halutaan tehdä selväksi, että Euroopan unionin johtoasema ei ole pelkkää, pelkkää sanoja, vaan kyseessä ovat todelliset teot. Minä odotan suurella mielenkiinnolla teidän rakentavaa yhteistyötänne ja palautettanne myös tässä tämän päivässä keskustelussa. Kiitos. Okay, thank you very... Oikein paljon kiitoksia komission jäsen. Me luonnollisesti pyrimme samanlaista aikataulua tässä työstämään. Koordinaattorit ovat sopineet, että pyrimme saamaan sopimuksen konsensuksesta 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, jotta saamme sen kesäkuuksi. Me tarvitsemme nyt todellista työtä. Ei pitäisi keskittyä niinkään paljon kestävän kehityksen tavoitteisiin, vaan pitäisi panna ne täytäntöön ja meidän pitää saada hallitukset, jäsenvaltiot ottamaan nämä asiat vakavasti. No niin, ajattelimme koska tässä niin kaksi eri tiedonantoa. En tiedä, olisiko helpompi jakaa ne, että otamme kommentit ensin ensimmäiseen liittyen, eli pitäisikö meidän nyt aloittaa tästä AKT-kumppanuudesta kotonuun jälkeen, ja sitten jatkamme tuon konsensuksen kimppuun. Tämä hiukan selkiyttää tätä. Ja saamme sitten selkeät vastaukset kumpaankin erillisen aiheeseen. Nämä ovat molemmat hyvin tärkeitä tiedonantoja, joten tässä tapauksessa aloitamme nyt Norbert Noiserin kanssa. Hän on ollut esittelijä ja myöskin varapuheenjohtaja Kienge on täällä paikan päällä, mutta Norbert nyt ensin. Niin, paljon kiitoksia Linda, kiitoksia komission jäsenelle tiedonannon julkaisemisesta. Me olemme ihan hyvin aikataulussa ja kerroitte myös, että parlamentin päätöksessä ja tiedonannossa ei ole kovinkaan paljon eroavaisuuksia. Me teimme erittäin hyvää yhteistyötä ja todellakin tämä yhteinen lopputulos, sen voi kyllä hyvin esittää, varsinkin kun tietyt jäsenvaltiot, kun ajatellaan EUn ja AKT-maiden välisten suhteiden jatkumista, ovat suhtautuneet melko epäileväisesti tähän, joten meidän parlamentin ja komission pitää yhdessä tässä pystyä vakuuttamaan jäsenvaltiot tästä. Tästä syystä onkin hyvä, että me olemme tästä asiasta melko pitkälti samaa mieltä. Tässä todetaan vielä, että yhteistyö on ainutlaatuista ja on tuonut meille aika paljon. Se, että edelleenkin haluamme jättää yhteiset periaatteet koskematta, koska olemme sellaisessa maailmassa, joka muuttuu hyvinkin dramaattisesti. Ja monilla osa-alueilla ei näihin periaatteisiin kiinnitetä niinkään paljon huomiota. Ja on tärkeää myöskin korostaa, että tämä sopimus liittyy myöskin ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusliikkeisiin sopimuksen jatkamisella meillä on edelleenkin mahdollisuus yhteisesti olla yhteydessä maailman talouteen, talouspolitiikkaan ja tärkeää on myöskin se, että yhdessä, niin kuin mekin parlamentissa olemme havainneet, että se potentiaali, mikä kotonuun sopimuksella on, on käytetty aivan liian vähän hyödyksi, niin meidän täytyy yhdessä ponnistella sen eteen. Ja tämä pätee myöskin parlamentin jäseniin. Ja odotan tietysti, että parlamentin jäsenet sitoutuvat tähän hiukan enemmän. On hyvä, että olemme yhdessä sitä mieltä, että sopimus tulee olemaan juridisesti sitova. Ja sitten vielä viimeinen sana ehkäpä tähän Trumpin jälkeiseen aikaan. Tässä nyt on sellainen tendenssi näkyvissä, että ihmiset ajattelevat enemmän itseään, eivätkä niinkään näitä kansainvälisiä sopimuksia. Ja tästä syystä tämä on oikea viesti meidän kannaltamme, että yritämme kansainvälisten sopimusten kautta samanaikaiseksi yhteisöllisyyttä niin, että yhdessä voimme edistyä asioissa, varsinkin kun ajatellaan näitä vähiten kehittyneitä maita. No, hyvää on, ja tässä onkin aasinsilta sitten tuohon konsensusasiaan, että tämä on mukana sellaisessa strategiassa, miten me nuo kestävän kehityksen tavoitteet voimme saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia vielä tiedonannosta. Me olemme aikataulussa, olemme suurin piirtein samoilla linjoilla ja meidän täytyy nyt päättäväisesti jatkaa ensi vuonna, jotta voimme vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että ne lähtevät mukaan tähän. Okay, anybody else? Selvä. Haluaako joku puhua tästä kotonun jälkeistä kumppanuudesta vielä? Maria Hoibu. Herzlichen Dank, Paljon kiitoksia Linda, kiitoksia komission jäsen tästä alustuksestanne. Tässä tiedonannossa on paljon elementtejä, joita voimme tukea sisällön puolesta hyvinkin paljon, mutta täällä on muutama kohta, joiden kohdalla hiukan epäröin. Sanoitte, että maahanmuutto-ongelma, maahanmuuttokysymys olisi tarkoitus nostaa samalle tasolle kun turvallisuuden, demokratian, vapauden ja ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöongelmien vaikutukset, mutta olen hiukan huolissani, että tässä tämä poliittinen dialogi kumppanumaidemme kanssa muuttuu liian raskaaksi. Ja tämä tapahtuu niiden aihepiirien kustannuksella, miten kuten esimerkiksi ihmisoikeusperiaatteet, oikeusvaltio ja niin poispäin. Ja tiedämme myöskin, että maahanmuutto vuoropuhelu ei välttämättä vaikuta laillisiin maahanmuutto-ongelmiin ja niistä käyvään keskusteluun, vaan keskustelu menee enemmänkin siihen suuntaan, että on tarkoitus vähentää maahanmuuttajien määrää, joten tässä kohtaa olen hiukan huolissani epäröin myöskin siinä kohdassa, missä puhutaan yksityisestä taloudesta ja yksityisen sektorin vahvemmasta mukaanotosta. On lukuisia esimerkkejä, missä monenväliset konsernit näissä maissa eivät ole pitäneet huolta kestävästä kehityksestä, vaan ovat pyrkineet vahvistamaan omaa liiketoimintaansa – he ovat käyttäneet paikallisia resursseja, ovat aiheuttaneet ympäristöongelmia, vaikuttaneet konflikteihin ja myöskin jättäneet ihmiset katastrofaalisiin olosuhteisiin, koska meillä ei ole mitään oikeudellista kehystä tätä varten. Ja tässä tiedon annossa ei myöskään ole tällaista oikeudellista kehystä, ei ole minkäännäköistä ajatusta siihen suuntaan, että miten sellainen saadaan aikaiseksi. Ja nämä ovatkin tässä nyt huolenaiheitani. Niin Erittäin myönteisenä pidän sitä, että olette ottanut mukaan ilmastonmuutoksen torjunnan ekologiset haasteet, jotka ovat edessämme niin ikään verokysymykset, kuten esimerkiksi veropetosten torjunta. Haluaisin todellakin korostaa ja painottaa tätä. No maatalouden kohdalla voitaisiin ehkä tuota sanamuotoa täsmentää, koska tässä ei ole selkeää tässä ei puhuta ollenkaan agroekologisista järjestelmistä. Maatalousvaliokunnassa meillä oli eilen asiantuntija paikalla, joka todella pyrkii Afrikassa rakentamaan erilaisia maatalousjärjestelmiä, muun muassa tällaisia, missä voitaisiin esimerkiksi metsä, metsä ja maatalous jotenkin yhdistää. Ja tätä meillä ei ole tässä tiedonannossa ollenkaan mukana joka on nähnyt maaperän Afrikassa, tietää, että meidän täytyy tässä kohtaa tehdä enemmän. Ja että pääsemme tästä teollisuuslähtöisestä lähestymistavasta maatalouden kohdalla pois. Tässä ei myöskään ole mitään geenimuunnelluista organismeista. Täällä parlamentissa me olemme selkeästi ilmaisseet, että emme halua tukea tätä, varsinkin kun näemme ongelmat juuri niissä maissa, joissa niitä käytetään. Olen myöskin hiukan pettynyt tässä EUn ja AKT-maiden välinen yhteistyö on mainittu monenvälisissä elimissä, mutta tästä puuttuu kuitenkin ajatus, miten me voimme edistää tätä, miten voisimme vahvemmin kehittää yhteisiä etuja näissä kyseisissä elimissä. Ja tässä on myöskin hiukan ristiriitaa. Täällä todetaan pääsyynä sille, miksi nyt ei haluta sellaisia sopimuksia, joihin voitaisiin myöskin sisällyttää ihmisoikeuskysymykset. Yksi syy on se, että meillä ei ole enää ajatusta yhdessä monenvälisissä foorumeissa tehdä yhteistyötä ja toimia siellä yhden, yhteisenä rintamana, mutta Sitähän juuri kritisoitin, että tämä ei ole toiminut. Monenvälisissä foorumeissa me emme ole yhdessä AKT-maiden kanssa, koska he, he eivät halua sitä. He eivät ole siellä ollenkaan läsnä. Ja tästä syystä itsekin totesitte, että tarvitaan joustavampaa institutionaalista yhteistyötä tai joustavampi institutionaalinen lähestymistapa. Ja kysymykseni kuuluu, miltä sen pitäisi näyttää? Miten sen tulisi toimia käytännössä? Koska tämä oli juuri se asia, joka tähän mennessä ei ole toiminut ollenkaan. Jos nyt lähdemme siitä, että tarvitsemme tätä kokonaiskehystä, koska se on kumppaniemme toive, mutta haluan vahvistaa juuri nimenomaan tätä osa-aluetta ja tehdä enemmän yhdessä niin, että tämä yhteinen varjo on ikään kuin väärä lähestymistapa. Niin tässä on kolme vahvaa sopimusta, jotka pohjautuvat ihmisoikeuksiin ja sitoutuvuuteen. Niin tämä olisi parempi lähestymistapa ja parempi ajatus. Tässä minun ajatukseni. Kiitoksia, että olette täällä ja että aina, aina vain olette tulleet, tullut tänne valiokuntaa kertomaan tästä. Kiitoksia seuraavaksi Cecil Kienge. Ja äh, tervetuloa myös herra Fanchevisis. Meillä on täällä todellakin huipputiimi äh, kuuntelemaan näitä kommentteja ja käymään keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Mutta nyt Cecil Kienge seuraavaksi. Eh, grazie, grazie Linda, grazie komissario anche per... Kiitos Linda, kiitos komission jäsen. Kiitos tiedonannosta ja sen selonteosta. Minulla olisi muutamia kommentteja liittyen tähän kotonun jälkeiseen kumppanuussopimukseen. Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, että olisi hyvä, että on oikeudellisesti sitova sopimus. Toinen asia koskee tätä parlamentaarista ulottuvuutta. Olen sitä mieltä, että parlamentaarinen ulottuvuus tulee säilyttää ennen kaikkea sillä että siirrytään pois ainoastaan tästä kuulemistoimivallasta, vaan on ihan hyvä, että meillä on virallisia kantoja tässä kumppanuudessa. Ja on hyvä, että me kuulemme myös asianomaisten näkemyksiä näistä meidän käsittelemistä asioista. Ihmisoikeudet, poliittiset suhteet AKT-maihin nostettiin myös esiin artikla 896 vuoropuhelusta. Olisi hyvä, että tämä keskustelu yhteysperiaatteisen avoimena muihin maihin. Tämä mahdollistaa ensinnäkin sen, että vältetään konfliktit ja toisaalta voimme ylläpitää suhteita näihin maihin joissa on poliittista epävakautta. Nämä mahdollistavat meidän toimielimille sen, että me olemme osa näitä oikeudellisia puitteita, ja tämä mahdollistaa sen, että me ylläpidämme, jatkamme näiden maiden välisiä suhteita. Näitä on käytetty usein otteeseen muun muassa Burundissa, mutta esimerkiksi on muitakin. Nämä ovat mielestäni tärkeitä asioita, joihin on kiinnitetty huomiota. Thank you. Kiitos. No pari asiaa tässä minultakin. Eli tässä on tämä sateenvarjo. Ja sitten meillä on tässä eri alueiden strategia, eli yksi Tyynemeren ja yksi Karibian alueen strategia. Nämä ovat kumppanuussopimuksia. Ja sitten esitetään prioriteetteja näille alueille, jotta saamme käsityksen, miten tämä toimii käytännössä. Ja kauppa tietysti on todella tärkeää. Me tiedämme, että nyt on ongelmia EPAn kanssa. Me, meillä on nyt sopimus Gaanan kanssa. Me tiedämme, että on ongelmia Itä-Afrikan kanssa. Ja jos emme saa näitä kauppasopimuksia aikaiseksi, koska kotonuhan on osittain linkitetty myöskin kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan – ja sitten siirrymme seuraavaksi tähän konsensuskysymykseen. Well, thank you very much, honorable members, for your... Kiitos paljon näistä puheenvuoroista, kommenteista, huolista, murheista liittyen kotunun jälkeiseen puitteistoon, jota ollaan perustamassa. Minä haluaisin muutaman huomion tuoda esiin varsinkin siitä, kuinka meidän tulisi edetä en sanoisi näitä loppupuheenvuoroksi, koska tämä työ on edelleen kesken ja meidän on työskenneltävä yhdessä, jotta saadaan tämä neuvottelumandaatti jossain vaiheessa ensi vuoden loppukohden. Mutta no, ensinnäkin se, mitä me komissiosta olemme ehdottaneet, niin ne ovat rakennuspalikoita tätä uutta kotonon jälkeistä järjestelyä varten. Ja tämän ehdotuksen ytimessä on tapahtunut suuri muutos. Toisin kuin mitä jotkut sanovat, niin me emme ole ehdottaneet nykyisen kotonousopimuksen jatkamista ja jatkumoa siihen. Me olemme ehdottaneet itse asiassa melko suurta muutosta. Meillä on nämä kolme eri aluetta ja olemme kiinnittäneet huomiota AKT alueisiin ja sen jälkeen siirrytään ylöspäin tähän AKT-ryhmään, eikä päinvastoin. Me katsomme AKT-ryhmän todellisuutta, jotta asetetaan tavoitteet, jotka ovat linjassa meidän intressien kanssa. Ja meidän intressit näissä nykyisissä sopimuksissa. Ne on tässä selkeästi kirjattu tähän kotona sopimukseen, mitä tulee poliittiseen vuoropuheluun, oikeusvaltioperiaatteeseen, toimenpiteisiin, ihmisoikeuksiin, demokraattinen hallinto, artikla 96, 13, 8, kaikki on mainittuna. Ja tulee olemaan vaikea neuvotella näiden yksittäisten maiden kanssa nämä oikeudellisesti sitovat kohdat, jotka liittyvät meidän intresseihin. Joten me komissiossa päätimme ehdottaa oikeudellisesti sitovaa sopimusta, tai sanotaanko, että me halusimme sääntöperusteisen järjestelyn. Sääntöperusteinen lähestymistapa on Euroopan unionin ulkotoimien ytimessä. Monet kansainväliset sopimukset, joita meillä on kautta linjan, niin ne seuraavat tätä vastaavaa lähestymistapaa. Toinen asia, jonka minä nostan esiin, on se, että keskusteluissa, joita meillä on ollut AKT-maiden kanssa, sihteeristön, ACP-ministerien, ministerineuvoston kanssa, niin me tulemme siihen lopputulemaan, että on olemassa ainakin kaksi vahvaa AKT-kantaa tähän kotonon jälkeiseen aikaan. Ja tämä ryhmä on halukkas pysymään ryhmänä. He haluavat pysyä yhdessä joko tämän kotonon jälkeisen sopimuksen sisä- tai ulkopuolella. Ja toinen kanta AKT-maiden kesken on selvä se, että haluat vahvan sääntöperusteisen oikeudellisesti sitovan sopimuksen EUn kanssa. Joten meidän on nyt katsottava meidän kaikkia toimielimiä jotta saadaan tämä neuvottelu päätöksen, mutta meidän on myös keskusteltava meidän AKT-kumppanien kanssa syvällisesti, jotta saamme heidän näkemyksen koskien näitä lopullista kotonon jälkeistä AKT-yhteistyön puitteista. On tärkeää vastata joihinkin näkemyksiin ja kommentteihin, joita kunnianarvoisat jäsenet täällä esiin nostivat. On tärkeää, että tämä uusi konsensus, mutta myös AKT-kotonon jälkeinen puitteisto vastaa, koskee myös yksityistä sektoria kehitysyhteistyössä. Ja olen yhtä mieltä, että mikäli katsotaan kehitysyhteistyötä ainoastaan nykyisen tilanteen kautta, niin minä olen yhtä mieltä, että on paljon eurooppalaisia yrityksiä, yksityisiä investoijia, suuryrityksiä, jotka usein ajavat omia kaupallisia etujaan ja niiden mielenkiintoa kotimaita kohtaan niin on sellaisella yleisellä tasolla, että ne ottavat osa kyllä investointeihin ja hankkeisiin koskien näitä luonnonresursseja. Eli tässä arvoketjun alhaisemmalla tasolla, joten ei tuotannon suhteen. Joten meidän tehtävämme, meidän haasteemme on se, että julkisyksityiset kumppanuudet – yksityinen sektori tuodaan mukaan kehitysyhteistyöhön siten, että me helpotamme heidän investointeja, mutta tietyn politiikan suuntaviivojen mukaan, joita tullaan selkeästi määrittelemään tämän eurooppalaisen ulkoisten investointien rahaston ehdotuksen puitteissa – meidän suuri kapasiteetti yhdistettynä finanssielinten lainanantokykyyn, mutta me kiinnitämme huomiota myös Euroopan kestävän kehityksen rahastoon ja odotetaan myös, että Afrikkaan ja muihin maihin investoidaan, mutta näiden investointien on oltava linjassa – tukikriteerien suhteen, jotta kuljetaan kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja näiden investointien on tuotavaa talouskasvua, teollistumista ja investointien on otettava mukaan maiden taloudet arvoketjuihin siten, ettei arvoa ja luonnonresursseja viedä näiltä mailta, vaan on tuotava lisäarvoa näihin tuotantoketjuihin, arvoketjuihin. Tämä ei missään nimessä ole yksinkertainen tehtävä, mutta on kannattavaa ja on tarpeen, että annetaan yksityiselle sektorille rooli kehitysyhteistyöhankkeissa – se rooli, joka tässä konson, konsensuksessa ja kotonon jälkeisessä järjestelmässä on kaavailtu, mutta se on myös osa 2030-agendaa ja kehitys, kehityksen kehitysyhteistyön rahoittamista aivan globaalilla tasolla. Yksityisen sektorin roolilla on myös yhteys näihin kumppanuusohjelmiin eräs ongelma ihan epäsopimuksen taloudellisten kumppanuussopimusten allekirjoittamisten ja ratifointien myöten on se, että kaupankäynnin sääntelyn markkinoille pääsyn suhteen on ongelmia siten, että tuotantoketjut, arvoketjut näissä kumppanuusmaissa – eivät pääse täyteen kukoistukseen, on tärkeää, että nämä pystyvät tuottamaan tuotteita, joilla käydään kauppaa. Eli mikäli näitä taloudellisen, taloudellisia kumppanuussopimuksia luodaan, niin olisi hyvä, että kotonon jälkeisessä sopimuksessa olisi nämä molemmat enemmän kasvua, teollista kasvua, tuotantokasvu, parempi markkinoiden pääsy näille tuotteille, niin silloin saadaan kokonaisvaltainen kehityspolitiikan täytäntöönpano Akoteemarin kanssa. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme sitten konsensukseen, toiseen osioon. Meillä on kaksi yhteisesittelijää, jotka ovat juuri esittäneet tämän mietintönsä valiokunnalle. Meillä on täällä herra Venta ja Noiser. Olkaa hyvä. Panie komisarzu, to miło Pana widzieć. Z nami tutaj znowu dokładnie tydzień, kiedy... Kiitoksia komission jäsenelle. Olen erittäin iloinen, että te olette täällä paikalla viikko sen jälkeen, kun komissio on julkaissut tiedonantonsa. Yhdessä kollegani Norbert Noiserin kanssa – olen laatinut mietinnön ja me havaitsimme, että useimmat asiat, jotka te olette tiedonannossanne maininneet, ovat meidän kantamme mukaisia. Eli me määrittelemme hyvin samankaltaisesti tärkeimmät suuntaviivat, kun kyse on kehityksestä ja yhteistyöstä AKT-maiden kanssa. yhdessä kollega Noiserin kanssa olemme sitä mieltä, että kestävän kehityksen tulee olla tämän yhteistyön ytimessä. Nämä 17 tavoitetta ja niin sanotut kestävän kehityksen tavoitteet ovat välttämättömiä. Kohta yhdeksän, eli vihreä teollistuminen. No tätä ehkä voisi hiukan vielä täsmentää ja parannella. Ja tähän tulisi liittää myöskin hiukan maahanmuuttokysymyksiä. Meidän mietintömme korostaa erityisesti hyvää hallintoa, aktiivista yhteistyötä. kansalaisten aktiivista mukaanottoa nämä tavoitteet ja nämä arvot on lueteltu tässä tiedonannossa, mutta eikö teidän mielestänne, äh, hyvä komission jäsen, tässä pitäisi vielä korostaa niitä hiukan painokkaammin. Me kirjoitimme, että rahoitusvälineet täytyy sitouttaa ja täytyy myöskin äh, kehittää näitä yksityisen ja julkisen välisiä kumppanuuksia. Ja teidän tiedonannossa on hyvin samankaltaisia elementtejä, mutta tämän kaiken täytyy tukeutua avoimille kriteereille niin, että todellakin saamme aikaiseksi lisäarvoa ja tuemme myönteistä kehitystä. Eikö tämän kaltaisia asioita tulisi myöskin olla tässä tiedonannossa? Ja mitä sitten tulee näihin kumppanuuksiin, tässä pitäisi enemmän kirjoittaa kansalaisjärjestöistä, myöskin ammattiliitoista, eri järjestöistä, työnantajajärjestöistä esimerkiksi ja myöskin akateeminen yliopistomiljö tulisi ottaa tässä mukaan. Meidän tulisi kuvailla tarkasti myös se, millaisena näemme kansallisten parlamenttien roolin, jos ylipäätään näemme sellaista roolia kun näitä kansallisia poliitikkoja tässä muotoillaan. Paljon kiitoksia tästä. Sitten Norbert Noiser. Ja, Paljon kiitoksia Bogdan. Konsensuksen kohdalla olemme melko lailla saavuttaneet konsensuksen yhteisesittelijöinä. Tästä syystä haluaisin vain täsmentää muutaman kohdan, muutama painopistealueen. Ensinnäkin luulen, että meidän täytyy korostaa vielä selkeämmin sitä, että poliittinen koherenssi on tärkeää. Se tarvitsee aivan oman lukunsa. Me olemme korostaneet liian vähän sitä, että tässä täytyy esittää myöskin periaatteemme ja arvomme. Ne on kyllä esitetty, mutta jos me haluamme vahvistaa hyvää hallintotyötä, demokratisointia ja kumppanuutta ja kansalaisyhteiskunnan roolia – niin varsinkin kun ajatellaan Agenda 2030, niin tämä on tärkeää, tämä on välttämätöntä. Ilman kansalaisyhteiskuntaa emme tule saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Ehkä meidän pitäisi korostaa vielä voimakkaammin myöskin vähiten kehittyneitä maita. Nämä on kyllä mainittu, tai tämä asia on mainittu, mutta tässä kyllä sitä tulisi painottaa enemmän. Yksityisten investointien osalta tarvitsemme vahvaa avoimuutta ja myöskin sen esittämistä, että ne edut, joita yksityisten investointien kautta voidaan saada, näyttäytyvät vasta silloin, kun ne vaikuttavat myönteisellä tavalla niitä koskettaviin ihmisiin. No sitten tämä sisäisen investointien suunnitelma. Tässä Myöskin täytyy korostaa avoimuuden merkitystä ja nimenomaan juuri parlamenttina me haluamme lisää painottaa vastuuta, haluamme valvontaa mahdollisimman paljon ja vähintäänkin jokaisella tasolla haluamme saada parlamentille tarkkailijastatuksen. Tämä pätee erityisrahastoihin ja muuhun. Tässä mahdollisesti vielä muutama konfliktikin on edessämme. Me tarvitsemme selvitystä sitä, mitä on, tarkoitetaan näillä äh, eri toimenpiteillä, erityisolosuhteissa. Nämä täytyy määritellä selkeämmin, koska juuri tässäkin parlamenttina mm, mahdollisimman pitkälle haluamme täyttää valvontatoimemme. No 0,7 prosenttia tässä on mainittu, mutta siinäkin pitäisi hiukan selkeämmin mennä jäsenvaltioiden pakeille, missä määrin tuo 0,7 pätee kehitysyhteistyön tärkeänä pohjana. Ja sitten vielä lopuksi, meillä oli eilen YK on erityisneuvonantaja täällä kestävän kehityksen tavoitteista puhumassa, puhumassa David Navarro. Hän, on, hän ylisti kovin komission ja parlamentin työtä ja me olemme tässä hyvin aikataulussa jos nämä molemmat komission julkaisut nyt tässä ovat tulleet, ja hän, täs, hän mainitsi, ja aion toistaa sen nyt vielä, että jos me, kun ajatellaan vuotta 2030, emme näe enää eroa niin sanottujen kehittyneiden ja niin sanottujen kehitysmaiden välillä, jos kun kaikki nyt liikumme kohti vuoden 2030 tavoitteita, näin täytyy tehdä, niin tarvitsemme kyllä sitten toisen nimen tälle valiokunnallekin, koska me olemme tässä enemmän liikaa vielä pohjois-etelä suuntautuneita. Meidän pitäisi tässä hiukan miettiä tätä, miten esimerkiksi nimeä muuttamalla, valiokunnan nimeä muuttamalla menisimme enemmän siihen suuntaan kuin mitä minä tässä kaavailen. Thank you, Maria Kiitoksia Maria Hoibu. Herzlichen Dank. Kiitos. Minulla on yksi ainoa kysymys. Konsensuksella on hyvin pitkä aikahorisontti. Sen on tarkoitus olla voimassa vuoteen 2030 asti. Ja tässä köyhyyden torjunta on prioriteetti. Se on onneksi jäänyt tähän. Sen tulisi olla korkeassa asemassa, mutta myöskin tässä puhutaan turvallisuudesta ja maahanmuuton torjunnasta. Ja kun ajatellaan tätä pitkää aikajännettä, niin miten painotus tapahtuu? Onko todellakin köyhyyden torjunta se tärkein prioriteetti vai miten pitkälti tässä esimerkiksi nämä kaksi muuta intressiä, turvallisuus ja maahanmuutto, ovat mukana? Kiitos niin meidän tulisi olla sel- selkeitä siinä, että tarkoitus on tässä koordinoida parempin jäsenvaltioiden ja komission välillä, koska me, meidän täytyy saada kaikkein parhaimmat tulokset tästä avusta näiden kehittyvien maiden osalta. Yksi pieni kysymys. Mitä varten täällä on näitä laatikoita? Tämä on melko pitkä teksti. Meidän täytyy neuvotella neuvoston kanssa tietysti. Mutta täällä on näitä laatikoita täällä tekstin seassa. Eli yleensä niissä on yksity, enemmän yksityiskohtia. Ovatko ne osa tätä konsensusta vai ovatko ne jokin lisää? Mikä niiden tarkoitus tässä on tässä tekstissä? So, um, yeah, because men, when go- Ovatko nämä osa neuvoteltua Asia Ne ovat ikään kuin erillisiä, joten ei ole täysin selvää, että mikä niiden funktio on tässä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos taas kerran näistä kannanotoistanne ja panoksistanne keskusteluun. Ja kyseessä on tämä äärettömän tärkeä konsensusasia. Sehän ohjaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kehitystoimia koordinoidulla ja johdonmukaisemmalla tavalla jatkossa 2030 kestävien kehitystavoitteiden agendan suuntaan. Minä haluaisin korostaa sitä seikkaa, että konsensustekstiehdotus on todella kattava katsaus Siinä on virtaviivaistettu tekstiä, jossa otetaan esille kaikki oleelliset ja tärkeät asiat. Myös kaikki ne asiat, jotka te olette tänään täällä maininneet, hyvät jäsenet, ne löytyvät jo täältä tekstistä, mutta me olemme avoimia jatkokeskusteluissa, jotta voisimme saada aikaiseksi yhteisen kannan olemme valmiita miettimään käytettyä kieltä ja korostettuja seikkoja ja miettimään sitä, voitaisiinko joitain suuntaviivoja tai ohjeistuksia ehkä ilmaista vähän selkeämmin tai korostetummin. On myös tärkeää ymmärtää, että jos ajatellaan tätä koko konsensustekstiä, niin on olemassa selkeä prioriteetti meidän jatkotoimillemme. Kyseessä on köyhyydestä eron pääseminen. Tämä on jatkossakin kehitysyhteistyön ytimessä. Tässä on siis tällainen laajempi köyhyyden torjunnan konteksti. Kyseessä on konteksti sille kestävälle tavalle, jolla pyrimme puuttumaan kehitysasioihin globaalissa agendassa ja me pyrimme nyt samanaikaisesti huomioimaan köyhyyden torjunnan, köyhyydestä eron pääsemisen käyttämällä kaikkia kestävän kehityksen välineitä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Ja tässä mielessä meidän on mietittävä kehitysyhteistyökonteksti, joka löytyy kestävän kehityksen agendasta ja siellä otetaan esille se, miten kehitys ja rauha ja turvallisuus ja humanitaarinen apu liittyvät toisiinsa. On muitakin yhteyksiä mainittu siellä. Eli kehitysyhteistyön toimintaympäristö on nyt paljon laajempi kuin miten perinteisesti on kehitysyhteistyö määritelty lähtee liikkeelle kehittyneiden maiden kapasiteeteista auttaa. Eli meidän pitää nyt tämä hyvin ainakin joskus aika eh, herkkää eh, tasapaino löytää, niin että huomioimme kehitystoimemme, jolla voidaan auttaa muita tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi muuttoliikeagendaan tai turvallisuusagendaan. Meidän ehdottamamme lähestymistapa konsensuksessa mielestämme huomioi sen, että kaikki meidän toimimme turvallisuusalalla tai muuttoliikealalla, kun käytetään kehitys yhteistyötoimia niin, että ne ovat yhteen sopivia eh, kehitysyhteistyön kanssa. Mutta jos ajatellaan näitä kehitysyhteistyökriteereitä, ne pitää myös saada laajemman kontekstin mukaisiksi. Meillä on siis olemassa uusi agenda ja meillä pitäisi olla myös uudet kriteerit viralliselle kehitysavulle ja niistä pitäisi päättää OECDssä ja DAC-komiteassa. Euroopan unioni ei ole siellä jäsenenä, mutta jäsenvaltioista suurin osa on kuitenkin paikalla ja meidän pitää paremmin koordinoida toimiamme, jotta OECDn sisällä voidaan olla samaa mieltä julkisen kehitysavun tai virallisen kehitysavun kriteereistä. Jos ajatellaan vaikkapa turvallisuuden ja kehityksen välistä suhdetta – nykyisissä välineissä, niiden puitteissa ei rahoiteta minkäänlaisia sotilaallisia välineitä tai sotilaallista koulutusta. Joissain poikkeustapauksissa, kun kumppanusmaiden muut instituutiot eivät mahdollista sisäisiä turvallisuustoimia, niin joskus me teemme jotain sotilashenkilöstön kouluttamista, jotta he voivat edes auttaa turvallisuusasioita lähtien liikkeelle ihmisoikeuskoulutuksesta. Tämä koskee siis eh, sotilaita, jotta he voivat myös vastata sisäistä turvallisuudesta ja näin voidaan saada aikaiseksi puitteet hyville vaikutuksille näissä kehitysyhteistyöohjelmissa. Eli kyllä tässä on tälläkin hetkellä olemassa selkeä ero kehitysyhteistyön ja sotilaallisen toiminnan välillä. Eli kyseessä on kaikki muu toiminta, paitsi aseellinen toiminta, kun ajatellaan aseellisen toiminnan rahoittamista kehitysyhteistyön lähteistä. Jos ajatellaan eh, kehitystavoitteita, me haluamme varoin ja kehitysyhteistyövaroin toimia – muuttoliike yhteydessä kahden linjan pohjalta. Eli ensinnäkin pitää ajatella näitä lähtösyitä ja pitää toisaalta eh, puuttua laittomaan ihmiskauppaan ja pitää pyrkiä pääsemään eh, säännönvastaisesta muuttoliikkeestä lailliseen muuttoliikkeeseen ja tämä kaikki liittyy myös julkisen kehitysyhteistyötoimintaan. Haluaisimme, että OECDn DAC-kriteereihin otettaisiin tämä mukaan myös, kun ajatellaan kehityksen ja muuttoliikkeen välisiä yhteyksiä, mutta kaiken kaikkiaan parlamentti, neuvosto ja komissio – voivat hyvin nyt ottaa yhteisesti kantaa, jotta voidaan tällainen konsensus vahvistaa tänä vuonna. Ja olisi myös hyvä, jos muut sidosryhmät, erityisesti kansalaisyhteiskunta, julkinen sektori, äh, anteeksi, yksityinen sektori ja Euroopan toimielimet ja muut instituutiot, jotka ovat mukana kehitysyhteistyössä, kuten investointipankki, että kaikki nämä olisivat myös mukana hyväksymässä eurooppalaisen kehityskonsensuksen. Siksi ehkä mietimme sitä, voitaisinko konsensus saada allekirjoitettua tai vahvistettua siinä vaiheessa, kun parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sen virallisesti vahvistaneet, että sen voisi myös kansalaisyhteiskunta ja julkinen, anteeksi, yksityinen sektori vahvistaa ja myös muut sidosryhmät kehitysalalla. Näin se voisi saada sellaista vahvuutta, mitä tarvitaan ja mitä saadaan silloin, kun kaikki sidosryhmät tulevat mukaan. Oikein paljon kiitoksia. Anne Leeds täällä haluaa nopeasti vielä lisätä jotakin. Olkaa um, um, Kiitos paljon. Minua kiinnostaa koko tämä asia. Keskustelimme Ruotsin kehitysministerin kanssa mm, eilen täällä. Ja te sanoitte, että täällä tullaan ikään kuin alustamaan tämä koko tilanne uudestaan, koska Euroopan parlamentti pääsee osallistumaan tähän työskentelyyn. Olemme erittäin huolissamme siitä, että tämä maahanmuuttotilanteen kustannukset tullaan kattamaan tämän kautta. Ja olemme erittäin huolestuneita, että tässä ei nyt puututa itse kehitykseen ja tätä ei välttämättä oteta huomioon riittävästi. Joten koska nämä puitteet ovat valmiimpia, jotta me voimme olla mukana uudistamassa näitä kehyksiä. Kiitos. Maybe the last point on the... Ja sitten vielä viimeinen asia. Joitain poikkeuksia. Tämä ICSP-asia, mistä rahat oikein ovat peräisin näitä erityismissioita varten, 100 miljoonaa. Mistä nämä oikein ovat peräisin nämä varat? Minä pyytäisin, että pääjohtaja Mansuris kantaa myös kortensa kekoon tässä ja hän on tästä hyvin perillä. No. Niin, tämä oli pieni tekninen kysymys vain. Factual point. Niin, muutama fakta. No, nämä laatikot, ne ovat täällä, jotta kiinnitetään huomiota näihin ajureihin, toimijoihin, sukupuoli, liikkuminen, maahanmuutto. Tässä halutaan kiinnittää mitä näihin merkittävimpiin tekijöihin, jotta ymmärretään näitä avainasioita, jotka, no, näistä ei ole täyttä selvyyttä siitä, että saadaan jonkinnäköinen selvennys. Ne ovat osa tekstiä, ne ovat kiinnittämässä huomiota näihin tiettyihin asioihin. Mm, ODA-asia. Olin hiljattain keskustelunsa tästä. Tässä keskustelu on käynnissä tästä yksityisten investointien DAKista, maahanmuuttoasiasta ja tässä nyt ei puhuta siitä, miten varoja käytetään maassa, vaan puhutaan niistä kustannuksista, joita käytetään siten, että voidaan antaa tiettyjä ensitilan palveluita maahanmuuttajille, vaan kyse on siitä, mitä tehdään palautetuille näissä alkuperämaissa. Näihin liittyen ei ole kehitysapukomitea virallista, DAKin virallista koodia. Näitä raportoidaan eri koodeissa, sosiaalinen integraatio, työpaikojen luominen ja niin eteenpäin. Meidän kantamme on ja on ollut, että mikäli on hyväksyttävää, niin siinä vaiheessa, kun miljardia euroja käytetään alkuperämaassa, jotta autetaan muuttoviran hallinnassa palautettujen työntekijöiden äh, ihmisten käsittelyssä, niin se on tämä optimaalinen tilanne. Ja me olemme sitä mieltä, että tämän on tärkeää olla osa meidän keskustelua. Mali, Senegal, varoja on käytettävä näissä alkuperämaissa. Ja tätä DAC koodia ei ole, ja me ilmoitamme näistä asioista eri alakoodien kautta, jotta nyt jonkin koodin puitteissa saadaan nämä täytettyä. Mutta kaikki, mitä me teemme Ouden kanssa, niin kyllä tämä on ihan hyväksyttävää. Me pyrimme integroimaan sosiaalisesti, palauttamaan yhteisöihin, löytämään työpaikkoja maahanmuuttajan palautetun ja työttömän tai mikä tahansa henkilöryhmä on kyseessä, niin me pyrimme samalla tavalla kohtelemaan näitä kaikkia. Ja on hyvä, että käydään keskustelua. Me haluamme tähän kyllä lisää avoimuutta. Tämä koski tätä muuttovirta-asiaa. Sitten ICSP-asia. Mistä 100 miljoonaa tulee? Tämä pakotteen rauhoillistavä väline. No, tämä on asia, josta me keskustelemme edelleen, mutta tämän olisi määrä tulla – eri lähteistä, INADC, I, ö, eri välineiden sisältä ja tämä ja sitten tässä lopullisessa sopimuksessa sovitaan, miten näitä rahaston varoja käytetään. Tässä on nyt se tilanne, missä mennään tällä hetkellä. Selvä, kollegan haluan nyt päättää tämän. Voisimme kyllä jatkaa keskustelua pidempäänkin, mutta kello 11 meillä on yhteinen kokous ulkoasianvaliokunnassa Syyrian humanitaarista kriisistä ja meillä on vielä kaksi asiaa esityslistalla. Tarkistin nyt, että vaikuttaa siltä, että Aleppo kaatuu tai on jopa jo kaatunut. Tiedämme, että miljoonia siviilejä edelleen on siellä. Ja meillä on siis kello 11 yhteiskokous Afetin kanssa, se on tärkeää. Meillä on siellä paljon tärkeitä ihmisiä, Stephen O'Brien muun muassa. Tämä on hyvin tärkeä asia, kello 11 siis, ja haluan päättää. Mutta nyt haluaisin ensin kiittää komission jäsentä, että hän tuli paikalle tänä aamuna, ja odotamme työskentelyä kanssanne näiden aihepiirien parissa. Kiitoksia myöskin herra Maltseviisille. Kiitoksia, että saavuitte paikalle. And of course at three... Ja totta kai kello 15 äh, sitten meillä on täällä suljettujen ovien takana kokosmata. me lisäsimme eilen kaksi kohtaa esityslistalle. Ne ovat tärkeitä, mutta lyhkäisiä, koska meidän täytyy päättää viittavalle 11. Meidän täytyy nimittäin vaihtaa salia 11. 2Q2 on siis tuo sali, missä yhteiskokous Afetin kanssa pidetään 2Q2. Okay, if No niin. Jos olette lähdössä, niin tehkääpä se hiljaisesti, koska meillä on ainoastaan 40 minuuttia ja kaksi kohtaa vielä käsiteltävänä. Edustaja Deva haluaa nyt puhua täällä. Ja te siellä taustalla, voisiko joku sanoa siellä? Älkää nyt neuvotelko, menkää tuonne ulkopuolelle neuvottelemaan, pitämään omaa kokoustanne koska me haluamme puhua budjetista. Anteeksi, meidän täytyy nyt jatkaa. Kollegat, me siirrymme nyt kohtaan 9a, sopimus EUn 2017 talousarviosta. Kolmikanta, keskustelut on käyty ja näistä asioista on äänestetty ja me äänestämme torstaina täysistunnossa. On tärkeää, että me äänestä ainoastaan budjetista tietämättä, vaan haluamme tietää, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun olemme äänestäneet, kun tämä budjetti siis hyväksytään tämän jälkeen ja on hienoa, että täällä esittelijä Deva on täällä paikan päällä. Annan puheenvuoron nyt hänelle ja sitten seuraavaksi pääosasto puhuu. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On aina hyvin tyydyttävää voida raportoida, että sovit neuvotteluissa on meidän kannaltamme saatu myönteinen ja tervetullut lopputulos. Kuten 17. marraskuuta jo sanottiin, parlamentin neuvottelijat saivat soittelu kokouksessa neuvosto ja komission kanssa aikaiseksi hyvän lopputuloksen. Tämä tarkoittaa sitä, että komission budjettiehdotus vahvistettiin ja samalla lisättiin kahta hyvin tärkeää budjettikohtaa tärkeällä tavalla. Komissio oli tätä ehdottanut eh, tarkastuskirjeessä. Ja oli yllättävää, että kun tämä, tätä oli ehdotettu kesällä, niin sitten lokakuussa yhtäkkiä komissio ymmärsi nämä realiteetit ja eh, pystyttiin miettimään lisää rahoituksia. Eli ennen kuin ensi viikolla äänestämme, hyvät kollegat, tästä täysistunnossa, meidän pitäisi käydä läpi se, mihin olimme pyrkineet ja mitä on saatu aikaiseksi. Jos mennään yksityiskohtiin, 31.8. tarkistuksen haluttiin päästä eroon sitten kymmenen miljoonan euron leikkauksista eh, kehitysapurahoin ja haluttiin pitää humanitaarisen avun rahoitus 2016 tasolla. Nyt kun humanitaarinen apu on tarpeellista ja humanitaarista budjettikohdasta siltä vaaditaan yhä enemmän muutto muuttoliikepakolaiskriisin takia, kun tässä on Turkista ja Syyristä tullut niin paljon väkeä, jotka tarvitsevat apuamme ja sitten Afrikasta tulee muuttoliikevirtoja virtoja Välimeren yli, niin tällainen leikkaus, mitä neuvosto oli tehnyt, oli aika uskomaton, mutta kuitenkin 121 miljoonaa pidettiin sitoumuksina, 318 miljoonaa enemmän kuin mitä komissio ja neuvosto olivat ehdottaneet vuonna 2017, mutta samalla tasolla kuin 2016. Halusimme myös eh, hätäapua lisätä reservin 20 miljoonalla tarkoituksena oli päästä DC-tasoon, joka oli suurin piirtein sen verran, mitä monivuotisessa rahoituskehityksessä on ajateltu. 2017 komission suunnitelma pohjautui monivuotisen rahoituskehyksiin, jos ajatellaan Aasian lähi-itää, ihmistä kehitystä ja eh, turvallisuutta budjettikohtaa tälle tältä osin me äänestimme sen eh, lisäämistä ja me halusimme myös Eh, päästä eroon näistä leikkauksista, mistä oli päätetty liittyen eh, eri kohtiin. Ja jos ajattelimme muuttoliikekriisiä, niin halusimme lisätä 7,1 prosentilla eh, tätä summaa 12,8 miljoonalla. Budjettivaliokunta antoi tukea inhimillisen avun lisäämiselle ja hätäapureserville. reserville budjettivaliokunta pyysi vähän vähemmän lisäystä kuin mitä me olimme vaatineet inhimilliselle avulle, mutta selkeästi enemmän liittyen eh, hätäapuvarastoon. Ja sitten saatiin budjettivaliokunta tukea myös lähi kohtaan ja myös Aasia kohtaan haluttiin lisäystä, mutta vain 10 miljoonaa, eikä 44, mitä Deve oli pyytänyt. Ja kaksi viikkoa budjettivaliokunnan jälkeen yllättäen, kuten sanoin, komissio teki eh, korjaavan ehdotuksen, joka muutti näitä, nämä kahden budjettikohdan tilanteen kokonaan, erityisesti Aasia ja muuttoliikekohdat. Aasia kohtaan tehtiin ehdotus lisäyksestä 60-71 miljoonasta 70-71, eli 100 miljoonaa enemmän kuin alustassa ehdotuksessa. Ja sitten aika yllättäen ja tärkeällä tavalla muuttoliike kohtaan tehtiin ehdotus, että se lisääntyisi 48,2 miljoonasta 448, eli 850 prosentin lisäys. Ja tässä huomioitiin se, mitä ympäri maailman tapahtuu. Ja huomioitiin se, mitä tämäkin valiokunta katsoi, että mitä tarvitaan, jotta voitaisiin todellakin huomioida tarpeet näissä molemmissa kohdissa. Näihin molempiin oli pyydetty lisäystä, mutta kun olemme näistä asioista vastaavaa valiokunta, niin voimme miettiä, mitä tapahtui kesäkuun ja lokakuun välillä, kun alustava ehdotus tuli ja sitten tuli tämä korjaava kirje. Meille tuli dramaattisia muutoksia, jotka monta kertaa otettiin esille tässä valiokunnassa ja vahvistettiin niitä ja pyydettiin, että komissio tarkasteli asiaa uudelleen ja näin myös sovittelua neuvotteluissa. On todella sydäntä lämmittävää havaita, että komissio todella kuuntelee tarkkaan, mitä sanomme, ja että he myös vastaavat. Eli tässä on tehty hyvää tiimityötä. On hyvä, että saadaan lisää rahoitusta tälle vuodelle. On kuitenkin katsottava myös sitä, miten nämä lisää rahat, jotka saadaan eh, jaostovarasta käyttöön ja pitää olla varma siitä, että meille kerrotaan mm, tarkkaan, minkälaisista muuttoliike sopimuksesta on kyse. Yksi asia on lisätä varaa näin valtavasti, eli 400 miljoonaa. Toinen asia on sitten toteuttaa meidän eh, tehtävämme veronmaksajien suuntaan ja todellakin ottaa selvää siitä, miten nämä rahat käytetään. Nyt on vielä varhaista tietää, miten tämä valvonta tapahtuu, mutta valiokunnan ja meidän kesken on mietittävä toimintatapoja. Me olemme pyytäneet muuttoliikkeeseen 3 prosenttia lisää ja 25 prosenttia humanitaariseen apuun. Ja nyt sovittelun tuloksena on saatu 835 prosentin lisäys muuttoliikkeeseen ja samaa koskee myös humanitaarista apua. Jos verrataan tilannetta vuoden 2016 budjettiin, niin on selkeää laskua eh, humanitaarisen avun rahastoissa ja meidän pitää ottaa selvää tästä asiasta. Onko täällä Ekon eh, edustaja paikalla? Mitä mieltä olette? Miten aiotte toimia ja pystyttekö vastaamaan humanitaarisiin mm, tarpeisiin, mitä seuraavien kuukausien aikana tulee, erityisesti Lähi-idässä. Ja sitten tämä hätäapuvarasto, joka on yhä 315 miljoonaa, vain 6 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2016, vaikka se otettaisiin, jos se otettaisiin täysin käyttöön, niin humanitaarinen apu vähenee kovasti vuonna 2017. Eli budjettiesittelynä voin todeta, että muuttoliikesopimusten alaisuudessa on saatu lisää rahaa, mutta tulee kuitenkin olemaan liian vähän rahoitusta todennäköisesti. Ja parlamentin ajatukset otetaan huomioon vain vähäisesti. Ja sitten e, pyydetään myös, että neuvosto huomioisi korvassa e, ehdotuksessa ulkoisen suunnitelman rahoitus tarpeet heti kun tämä oikeusperustana saadaan hyväksyttyä. Lopetan tähän, niin voisivatko kollegat ehkä antaa oman panoksensa, erityisesti jos Ekko voisi kertoa, mm, jos he ovat täällä paikalla, miten he aikovat nyt tässä tilkitä tämän aukon, joka meidän mielestämme on olemassa humanitaarisessa avussa. Kiitos. Meillä on vain kahdeksan minuuttia aikaa tätä keskustelua aikaa, koska meidän täytyy puhua myöskin Kolumbian erityisrahastosta. Onko kollegoilla kysymyksiä. Anne Leeds, paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Olen samaa mieltä kanssanne, että me olemme edenneet tässä maahanmuuton kohdalla, mutta jos ajatellaan nyt maahanmuuttovirtojen valvontaa, ja jos teemme nyt kentällä siellä jotakin, että ihmisten ei tarvitse lähteä, niin tämä kysymys jatkuu. Ja no sitten humanitaarinen apu, sen tilanne, tämä lähtöluku on alhaisempi kuin komission ottaman 2016 budjetin osalta, joten meidän täytyy katsoa, miten me tästä nyt etenemme, miten tämä kehittyy. Meillä ei ole paljon aikaa puhua tästä, niin haluaisin vain toistaa vielä erityisrahastojen tilanteen. Kyllä, komissio voi edetä budjettiselvityksen operaatioiden osalta ja ehdottaa toimenpiteitä sille, että parlamentti voisi olla paremmin mukana, mutta pitkällä aikavälillä en pidä tätä hyvänä välineenä, koska maahanmuuttovirrat, niin kuin tämä Afrikan erityisrahasto, rakennettiin sitä varten, se on edelleenkin haaste ja meidän täytyy ottaa tämä mukaan jatkuvaan työhömme ja todellakin myöskin kyseenalaistaa tämä sillä avoimuutta pitäisi enemmän voida osoittaa, eikä meidän pitäisi käyttää niin paljon aikaa tarkastella näitä pieniä lukemia, vaan tämä ei ole koherentti parlamentaarisen työmme kanssa, mitä tulee kehitysapuun. Ainakin minä näen tämän, niin kiitos. Kiitos komission täällä. DEFCO ja ECO pääosastoilta. Kumpi haluaa puhua ensiksi? Olkaa hyvä. Oui, merci, madame la Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin lisätä muutaman sanan esittelijän puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin henkilökohtaisesti kiittää häntä. Haluan kiittää koko valiokuntaa siitä tuesta, jonka he ovat meille jatkuvasti antaneet koko tämän budjetti toimenpiteen aikana. Se oli pitkä, hankala ja Devkolle ja muillekin tahoille tämä toi erittäin hyviä tuloksia. Kiitos teidän jatkuvan työn, kaikki ne sitoumukset, saatiin palautettua sille tasolle, jonka komissio oli alun alkaenkin ehdottanut. Joten olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeää, jotta me voimme jatkaa kehityspolitiikkaamme, jotta, ja jotta tämä voi jatkoa, on tärkeää, että meillä on tarvittavat varat. Kuten täällä sanottiin, niin täällä esitettiin korjaava budjetti, korjaava talousarvio, ja siinä ehdotettiin 750 miljoonaa ylimääräistä, 75 750 miljoonasta 669 miljoonaa hyväksyttiin, mutta jo tämäkin on erittäin hyvä tulos. Ja kehitysyhteistyövälinettä lisättiin 407 äh, miljoonalla. Ja maahanmuutto pakolaislinjalle 447 miljoonaa ja 200 ja äh, sitten toisaalle. Ja tässä halutaan panostaa varsinkin tähän Pohjois-Afrikan lähi-idän muutto, maahanmuuttolinjan. Tämä korjaava, korjausta ehdottava kirje 275 miljoonaa ehdotettiin takuurahastoon ja kestävän kehityksen rahasto Sillä ei ole vielä oikeudellista perustaa, joten rahastojen varoja ei voitu vielä hyväksyä tässä vaiheessa, mutta Yhteisellä julistuksella on pyydetty komissiolta sitä, että tehdään korjaava talousarvio heti kun on mahdollista, heti kun tämä hyväksytään tämä oikeuden, oikeusperusta. Ja tätä tullaan käsittelemään erittäin nopeasti. Toivottavasti tämä etenee nopeasti, jotta tämä takurahasto saadaan perustettua. Minä haluaisin päättää puheenvuoroni siihen eh, Defkossa. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, mitä tästä sovittelusta saatiin lopputulokseksi. Haluan kiittää teitä kaikkia tästä positiivisesta lopputuloksesta. Kiitoksia herra Aik. Seuraavaksi herra Panigaali Ekosta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. No mitä humanitaariseen apuun tulee? No ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että annatte minulle mahdollisuuden lyhyesti käydä läpi humanitaarista budjettia ensi vuodelle. Ja haluaisin kiittää DEVE-valiokuntaa myöskin Euroopan parlamenttia yleisesti hyvin vahvasta tuesta, jota saimme budjettiproseduurin aikana. Me tiedämme, että lopputulos ei ollut sellainen, mitä odotimme tai mitä toivoimme, mutta tämän sanottuani totean, että olemme monivuotisen rahoituskehyksen profiilin linjassa. 2016 oli aivan erityinen vuosi. Me hyödyimme ylimääräistä 300 miljoonasta liittyen tähän kriisiin ja saimme myöskin 26 miljoonaa lisää koulutukseen ja hätäapuun ja toivoimme, että saisimme samat luvut, samat summat tänä vuonna, ainakin huomattavasti lisää verrattuna siihen, mitä komissio oli ehdottanut budjettiin luonnoksessa vuodelle 2017. Mutta näin ei kuitenkaan ikävä kyllä tapahtunut, joten meidän täytyy nyt pyrkiä selviämään tilanteesta. No, mitä me sitten teemme? Ensinnäkin niin meidän piti priorisoida hyvin paljon voimakkaammin varojen myöntämistä eri kriisien hoitoon. No tietenkään tämä ei ole vielä lopullista. Me olemme kyllä loppuvaiheessa. Meillä on päätös, jota valmistellaan. Olemme pitäneet summan syrjässä, joka on alhaisempi kuin se, minkä yleensä pidämme operatiivisessa varauksessa. Eli luomme ylimääräisen marginaalin eri kriisejä varten. Meidän täytyy ottaa myöskin huomioon, että 2017 humanitaarisen avun budjetin pitäisi, siihen pitäisi sisältyä myöskin poliittisia sitoumuksia, joista olemme päättäneet tänä vuonna, ja viittaan tässä Syyrian kriisiin aivan eritoten josta päätettiin konferenssissa, ja myöskin sitoumukset, jotka liittyvät pakolaiskysymyksiin Turkissa. Eli nämä, näillä kahdella elementillä on vaikutusta niihin summiin ja rahamääriin, joita kriiseihin myönnetään, mutta me olemme luottavaisia, että vuonna 2017 varmasti saamme liikkeelle lisärahoitusta joko eri rahastojen kautta tai että käytetään hätäapuvarausta. Ja toivottavasti sitä saadaan vielä kasvatettua vielä puoliväli monivuotisen rahoituskehityksen puoliväliarvioinnin kohdalla. Että käytettäisiin 11 EDF-rahastoa tai jotakin muuta lähdettä, varsinkin rahoitusta, mikä tulee ulkoisista tulonlähteistä – jota tällä hetkellä saamme jäsenvaltioilta, Turkia, pakolaiskriisiä ja erityisiä operaatioita varten. Joten meidän täytyy nyt tehdä työtä rajallisen budjetin turvin, ei siinä ole mitään peiteltävää. Meidän täytyy tehokkuuttamme parantaa ja muistaisin, muistuttaisin tässä yhteydessä, että se työ, mitä me teemme nyt tämän suuren sopimuksen kautta. Eli täytyy humanitaarisen rahoituksen tehokkuutta parantaa ja toinen on se, että tässä on tämä quid pro quo, joka liittyy avunantajiin ja saajiin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia edustaja Deva. Teitte hienoa työtä. Tämä on ollut hyvin vaikuttavaa ja se on aina hyödyllistä. Kiitoksia kaikille hyvin nopeasti vielä. Minä haluan kiittää henkilökuntaa, minun ja parlamentin henkilökuntaa. He paiskivat hartevammin hommia, tämä tuli mainita. On aina hyvä henkilökuntaa tässä kiittää. Ja te varmistitte, että saimme hyvän budjetin, me täydellistä. No, ekopääosasto edelleenkin juoksentelee ympäriinsä ja etsii rahaa kaiken aikaa. Mutta nyt kiitokset tästä ja siirrymme sitten sitten viimeiseen kohtaan ennen kuin menemme tuonne AFETin kanssa järjestettyyn yhteiskokoukseen. Tämä on Kolumbian erityisrahasto. Kuten ihmiset tiedätte, tämän vuoden elokuussa Kolumbia ja FARC äh, allekirjoittivat historiallisen rauhansopimuksen, mutta kansanäänestyksessä se kuitenkin hylättiin. No, viime vuonna hallitus ja FARC pääsivät uuteen sopimukseen ja se menee nyt sitten Kolumbian kongressiin hyväksyttäväksi. Mm, ja Nobelin rauhan palkinto myönnettiin tänä vuonna presidentti Juan Manuel Santosille siitä työstä, mitä hän teki tämän parissa. No nyt sitten EU eh, e on tarkoitus tukea tätä rauhanaloitetta ja eh, myöskin sopimus eh, liittyen tähän erityisrahastoon allekirjoitetaan ensi vuonna on hyvä käydä näitä keskusteluja. Me haluamme kuulla näistä mediasta, vaan komissiolta, miksi ja mitä on ehdotettu. Tässä on ollut huolenaiheita ja nyt sitten pidemmittä puheita annan puheenvuoron rouva Jolita Pukevicienille. Hän kertoo meille tästä uudesta erityisrahastosta, mitkä sen tavoitteet ovat. Ja miten parlamentti on tässä mukana? Miten tätä valvotaan? Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. En nyt pitkästytä teitä liikaa yksityiskohdin. Tämä tulee oikein aikaan, sillä Dr. Liit tässä juuri kerran otti esille tämän erityisrahastoasian. Jos katsoitte televisiota, on varmasti olla, tai oli vaikea kulmatta, että Kolumbiasta puhuttiin itse asiassa tämä on maa, jossa on suurin määrä siirtymään, sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä Syyrian jälkeen. Konflikti on kestänyt jo kaksi sukupolvea. Eipä ihme, että ne, jotka ovat Kolumbiassa kasvaneet, eivät ole mitään muunlaista Kolumbiaa nähneet. Tämä on yli 50 vuotta jo kestänyt ja tällä on valtavia vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia eh, naapurimaihin, erityisesti Ecuadoriin. Rauhan prosessi on monimutkainen, koska tässä puhutaan Farkista, kuten sanoitte, ja juuri nyt tänään kongressi on eh, tätä alkanut käsitellä, eli tämä oli aivan oikein, mitä sanoit. Ja sitten on muitakin ryhmiä, jos ei nopeasti ryhdytä panemaan toimeen eh, rauhan eh, aikaansaamista, niin nämä muut ryhmittymät ottavat tämän parkin alueen itselleen tässä vaikeassa tilanteessa. Ja nyt on hienoa, että voidaan tästä asiasta puhua ja pyytäisin teitä ymmärtämään, että tämä erityisrahasto ei ole ihan mikä tahansa erityisrahasto. Se on totta, että se on mm, aika eh, pieni kokoinen, mutta se on kuitenkin poliittisesti merkittävä. Ja tämä ei liity ainoastaan rauhan sopimuksen eh, vahvistamiseen, joka on allekirjoitettu kaksi viikkoa. Ja on sovittu myös, että presidentti Santos tulee rauhanpalkintonsa kanssa Brysseliin. Me olemme nähneet, että eh, Euroopan unioni on saanut palkinnon. Katsotaan nyt, miltä tämä eh, presidentti Santosin palkinto sitten näyttää. Meillä on nyt enää kaksi viikkoa aikaa saada tämä liikkeelle ja on, olisi tärkeää tehdä selväksi, että EU on valinnut parhaan mahdollisen välineen tukea Kolumbiaa. Ja tämä on nyt ihan oikea hetki ryhtyä tähän toimeen. Jos katsotaan muiden erityisrahastojen taustaa, niin tämä on ensimmäinen mm, kerta, kun on näin paljon eh, tahoja sen takana. Siinä on jo 14 jäsenvaltiota mukana mm, syntyvaiheessa muut yritysrahastot ovat kasvaneet ajan kanssa, mutta Kolumbia on maa, jonne on ymmärretty kiinnittää huomiota. Ja toivottavasti lisää valtioita tulee tähän vielä mukaan. Meillä on kuusi muuta jäsenvaltiota, jotka harkitsevat mukaan tuloa. Me emme tätä asiaa keksineet, vaan itse asiassa Kolumbian hallitus kääntyi teidän puolenne ja pyysi tätä. Ja onneksi heitä kuultiin ja onneksi kaikki jäsenvaltiot kuulivat tämän pyynnön. Eh, tämä oli tapaaminen täällä viime kesäkuussa ja tällöin tämä ajatus lähti liikkeelle tämän tapaamisen jälkeen itse asiassa Meksikon Eh, ulkoasiaministeri kävi Brysselissä ja hän sanoi yhdessä puheessa, että EU on väärässä, ei saa aliarvioida sitä roolia, mikä teillä voi olla tuolla alueella, erityisesti Kolumbiassa, jos halutaan tukea rauhan prosessia esimerkiksi perustamalla erityisrahasto. Ja miksi tämä on niin tärkeää? No, tämä on juuri uudenlaisen kehityspolitiikan mukaista, tämän konsensuksen mukaista, koska tässä on EU ja sen jäsenvaltiot mukana. Kyseessä on koordinoitu toiminta ja paljon suurempi vaikutusvalta. Me todella käytämme hyväksi tämän kollektiivisen toimintakykymme. Kolumbian hallituksella on tässä asiassa hyvin mm, vahva lähestymistapa ja siksi alusta alkaen me haluamme käyttää teidän tietoanne ja kokemuksianne ja haluamme tietää kaikista niistä asioista, mitkä ovat toimineet. Haluamme pystyä toimimaan sellaisilla aloilla, millä ei aikaisemmin ole toimittu. Ei tämä ole pelkästään kehitysasia. Kyllä on paljon hätäasioita jatkossakin. Ekolla on tärkeä rooli. E, aina kehitystoiminen ei voi ryhtyä, kun ei pystytä pääsemään niin pitkälle. Viimeksi kun tapasin Eh, kunnan ja kaupunginjohtajia, he tulivat Bogotaan tapaamaan meitä, kun kävimme Kolumbiassa, niin minä sanoin leikkiä lasken, että teidän pitäisi tulla käymään meidän luonamme. He sanoivat, että ilman muuta eh, tämä olisi mahtavaa, mutta miten pääsen sitten takaisin. Tämä oli olevinaan vitsi, mutta sitten kuitenkin eh, he sanoivat, että tämä paluu on ongelma. Ja se on todellinen ongelma. Me olemme olleet eri alueilla toiminnassa. Meillä on ollut rauhan laboratorioita, joissa on pyritty siihen, että eh, konfliktin osapuolet voisivat saada mahdollisuuksia keskustella keskenään, antaa heille taloudellisia mahdollisuuksia. Nyt en halua puhua kaikista eh, hirmuteoista. Tämä ei ole oikea mm, hetki puhua tästä, mutta kun me olimme siellä mukana ja rakensimme rauhanlaboratorioita, niin me saimme todellista rauhaa näihin yhteisöihin. Eli tätä kolmian hallitus pyysi, kun he osoittivat, että rauhoisi toimia, niin meidän kokemuksemme otettiin esille käytännön esimerkkinä. Eurooppaahan ei rakennettu rauhanomaiselle pohjalle ja jos ajatellaan EUn kokemusta Kroatiasta tai Irlannista, niin tämä osoittaa tämän. Meillä on kokemusta ja siksi tuskin on yllättävää, että erityisedustaja tulee Irlannista ja siksi hän on niin uskottava ja siksi jopa Farkin johtaja Timoshenko perjantaina antoi tunnustusta EUn rooli, joka on pehmeä vallankäyttöä. Mitä emme tehdä? Hallitus on pyytänyt, että keskittyisimme maatalouskehitykseen, eli eh, integraalin mm, maaseutukehitykseen, sillä sieltä tämä lähti liikkeelle maanomistusasia, josta tuli sitten huumausainekauppaa, ei ollut eh, sosiaalisia palveluita, valtio ei ollut läsnä ja hallitus pyysi meitä mukaan tähän kaikkein vaikeimpaan asiaan. Olisi ollut hyvä saada jotain helpompaa tehtävää, mutta meidät pyydettiin tähän vaikeaan asiaan mukaan. Ja meillä on paljon uskottavuutta siksi, että nämä epäilevät ihmiset, jotka äänestivät ei, pelkäävät, että me lähdemme sinne maaseudulle rakentamaan kommunismia. Siitä tulee ikään kuin Venezuelaa ja eh, Chavezlaista kollektiivista mm, maataloutta, mutta tarkoituksena on antaa niille, jotka siellä asuvat, eh, taloudellisia mahdollisuuksia ja palveluja Pitää varmistaa, että valtio toimii noillakin alueilla. Eli periaatteessa pitää vahvistaa valtiota siellä, pitää eh, puuttua väkivaltaan ja löytää tällaisia vaihtoehtoja. Tämä on varmasti mahdollista. Eurooppa voi antaa jäsenvaltioiden ja kokemuksen kautta tällaista lisäarvoa. Prioriteetit ovat nyt tuki, maataloustoiminnalle ja tuottavuuden lisääminen ja sitten kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen. Tähän kaikkeen saadaan teknistä apua ja osaamista jäsenvaltioilta. Minä olen puhunut hyvin kunnianhimoista tehtävistä, rauhan vahvistamisesta ja kuinka paljon rahoisten maksaa tämän oikein halpa erityisrahasto. Se maksaa 70 70, eli 70, miljoonaa EUn budjetista me olemme ylpeitä siitä, että Ekon mukana kahdella miljoonalla ja jäsenvaltiolta on 22, eli kaiken kaikkiaan 95 miljoonaa euroa ja meitä pidetään vahvana kumppanina, jos ajatellaan rauhan prosessia, niin se maksaa yli kolme miljardia arvioiden mukaan. Onko tämä nyt teoreettinen arvio vai onko se todella totta? Tämä pieni määrä, alle 100 miljoonaa euroa, ei nyt asioita kovasti muuta, mutta se on kuitenkin tärkeää, koska tämä osoittaa, että EU ja hallitukset ovat solidaarisia. Se on selkeä viesti ja näin päästä myös kentän toimintaan. Ja tästä on sitten eh, seurauksia kentälle. Me teemme yhteistyötä myös investointipankin kanssa, joka voi saada lisää rahaliikkeelle, esimerkiksi rakentamalla siltoja tai maanteita. Ja me toimimme eurooppalaisten eh, toimintamekanismien kautta, eli jäsenvaltiot astetaan eh, etusijalle, mutta kansallisia järjestöjä ei suljeta pois, koska tämä alue on hyvin vaikea ja joskus on hyvin vaikea eh, edes valita, miten toimitaan, pitää päättää, missä toimitaan. Me aiomme keskittyä tiettyihin alueisiin, joissa on oltu aikaisemminkin. Ja sitten uutuus tässä erityisrahastossa on se, että se sijaitsee Bogotassa, se toimii kentältä käsin, kaikki muut erityisrahastot toimivat Brysselistä käsin ja tällä kertaa me olemme siellä kentällä. Se allekirjoitetaan 12. päivä joulukuuta ja sitä hallinnoidaan samoin kuin kaikkia muita erityisrahastoja. Me tulemme takaisin raportoimaan tästä asiasta, jos parlamenttia kiinnostaa. Tästä on vähintäänkin vuosittain kerrottava toiminta alkaa todennäköisesti ensi vuoden helmikuussa ja uskon vahvasti siihen, että me voimme olla todella ylpeitä tästä erityisrahastosta, koska se on Eurooppaa parhaimmillaan. Kiitoksia. Saimme hyvin kattavan kuvan siitä, mikä on rahaston tavoite. Onko kollegoilla kysymyksiä tai kommentteja komissiolle? Radeva. Erittäin vaikuttavaa asian esitteleminen. Normaalisti erityis rahastot perustetaan, jotta voidaan viedä eteenpäin kerätä yhteen rahoja, lahjoittajat pyrkivät ratkaisemaan ongelmia. Kuinka voimme varmistaa, että erityisrahaston varat tulevat seuratuksi sen suhteen, että niitä käytetään niihin hankkeisiin, joihin ne on varattu. Haiti, no, siellä tilanne on varsin sekava sen suhteen, että mitä sanotaan tapahtua ja mitä todella tapahtuu. Kuinka seuranta toteutetaan? Meillä on tätä nykyään satelliitteja, joten voidaan pitää maassa tapahtuu. Käytättekö satelliitteja? jotka, käytäntekosatelliitit, jotka pystyvät kohdistamaan kuvan tiettyihin paikkoihin. Kuinka te fyysisesti tarkistatte, että 100 koulua on rakennettu tai 300 kaivoa on kaivettu? Kuinka ajatte ottaa asiasta selvän? Question. Haluaako joku muu vielä esittää lyhyen kysymyksen, koska meillä ei ole paljon aikaa? Sain hyvän kuvan kaikesta, joten minulla ei ole yhtään kysymyksiä. Tämä on hyvin selkeä, joten voit vastata edustaja Devan kysymykseen. Paljon kiitoksia. Tunnen itseni tärkeäksi täällä. Ja Haiti on ollut minullakin tässä käsittelyssä. Ymmärrän kyllä tämän. No kaksi asiaa. Kolumbia. Kyllä, erityisrahasto on asia, joka on joustavampi ja, ja hankkeet täytäntöön pannaan neljä kertaa nopeammin, joten tässä puhumme noin sadasta miljoonasta suurin piirtein. Kun te saatte nämä toimenpiteemme täällä, varsinkin Afrikan osalta, niin se on hyvin paljon suurempi. Joten täällä nämä toimenpiteet ovat hyvin pieniä, mutta niillä on paljon vaikutusta politiikkaan ja kehityspolitiikkaan. Nämä ovat toimenpiteitä ja toimia, joita kaavaillaan. En usko, että tarvitsemme satelliitteja. Kysyin lennokkeista, koska on paikkoja, mihin ei päästä. Ja, mutta kuitenkin meidän täytyy näissä valmistella sitten hiukan paremmin. Minun sääntöni on se, että ei tehdä, jos ei käydä paikan päällä, joten täytyy nähdä, kuka on se lopullinen edunsaaja. Meidän täytyy päästä sinne paikkaan, missä jotakin tehdään. Haiti osoitti, Eh, että sellaiset paikat, jossa, jonne ei päästy, niin siellä epäonnistuttiin. Joten sinne paikan päälle täytyy päästä. Meidän täytyy siis keskittyä alueeseen. sitten vielä Kolumbian osalta, että varmasti muista, koska teillä on eh, ko- kovin paljon muistettavaa ja latinalainen Amerikka ei ole ehkä teillä nyt käsittelyssä, mutta te olette kuitenkin vahvistaneet, että Kolumbian eri, erityinen valtio ja nyt sitten tässä lähdetään ensi vuonna liikkeelle. Eli se hetki, kun Kolumbia allekirjoittaa hyväksyi rauhansopimuksen, niin EU lähti kehitysapuinen pois sieltä, joten tässä nyt haasteita on enemmän ja päätimme, että kehityspolitiikan sitoumusten pitäisi nyt tässä loppua ja sama pätee myöskin Ecuadoriin. Eli tässä nyt puhutaan Kolumbiasta, mutta sen vaikutukset esimerkiksi, kun ajatellaan maahanmuuttajia tai jotakin rikollisia toimia, siirtyvät nyt Ecuadorin puolelle kehitysapua vähennetään Ecuadorissakin ja tämä on merkittävää, joten tässä nyt erityisrahastossa pyritään vaikuttamaan pariin asiaan. Mutta totta kai me tulemme lähettämään kuvia teille. Kiitoksia. Haluamme nyt kuulla tästä erityisrahastosta. Se on tärkeä aloite. Me haluamme, että Kolumbian rauhanprosessi toimii, koska kyse on ihmisten elämästä ja siitä, että ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää. Kiitoksia, että tulitte tänne ja teidän sitoumuksenne todellakin välittyi tästä. No niin, kollegat, nyt meillä on sitten yhteiskokous Apetin kanssa Syyrian liittyen ja vaikuttaa siltä, että Itä-Aleppo on kaatunut ja suuri humanitaarinen kriisi on käsillä. Meillä on kaksi YK edustajaa paikalla. Kyse on siis kaksi q kaksi salista. Viiden minuutin kuluttua aloitetaan. Toivottavasti kollegat pääsevät paikalle. Kiitos.